myös tutkia ja miettiä, minkälaisia erityistavoitteita joka itse kullakin jäsenvaltiolla on oikeuksien toteuttamisessa, koska tilanteethan riippuvat, vaihtelevat maasta toiseen. Minä tahtoisin neuvoa työelämässä aktiivisuutta osaa näyttävälle naiselle ja yhteiskunnallista osaa esittävälle naiselle, että hänen täytyisi osallistua myös oman valtion poliittiseen työhön ja pyrkiä edistämään sitä kautta oman valtionsa naisten roolia. Kaikki tämä tietysti riippuu poliittisesta mentaliteetista ja poliittisesta asian kulusta itse kussakin jäsenvaltiossa. Joka tapauksessa me puhumme tietysti täällä vahvoista nais, naisista. Miesten ei tarvitse tapella lainkaan oikeuksiensa eteen niin paljon kuin naisten miehet ajattelevat pikemminkin vasemmalla aivopuoliskolla ja naiset oikealla aivopuoliskollaan. Eli meissä on selkeästi eroavaisuuksia naisten ja miesten välillä. Ja e, jotkut toiset ovat herkempiä, jotkut toiset vahvempia, mutta naiset yhdessä me olemme vahvoja ja me voimme yhteisellä taistelulla edistää asemaamme yhteiskunnassa. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne pani Arapoglu, ktorá bola... Kiitoksia rouva Arapoglu. Te kävitte täällä vieraanamme myös viime vuonna. Ja olemme tyytyväisiä siihen, että pääsitte tänä vuonnakin paikalle. Seuraavaksi rouva Kratsa, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι. Kiitos puheenjohtaja. Niin minulle on suuri ilo ja kunnia saada olla täällä teidän kanssanne. Tässä tapahtumassa tämä on äärimmäisen tärkeää eh, päivä, koska tämä järjestetään ennen kansainvälistä naisten päivää ja me saamme täällä miettiä yhdessä erilaisia tapoja viettää tätä juhlaa ja erityisesti kun järjestämme tämän vielä e- muutama kuukautta ennen Euroopan unionin parlamentin vaaleja. Tämä kokous on äärimmäisen tärkeä vaihtaaksemme mielipiteitämme ja myös saadaksemme tietää, mitä meidän tulee tehdä, jotta saamme parlamenttiin enemmän naisia seuraavissa vaaleissa ja jotta nämä naiset, jotka tekevät tärkeää työtä parlamentissa, eivät ainoastaan päädy tänne edustamaan naisia, vaan myös tekevät tekevät selkeää työtä ja kantavat vastuunsa. Monta kertaa naisten varsinainen työpanos jää sitten heikommaksi täällä. Ja meidän täytyy tässä erityisesti kiinnittää huomiomme myös kansallisiin valtuuskuntiin, jotka toimivat täällä parlamentissa ja niiden naisedustukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme saa unohtaa näitä asioita. Meidän täytyy arvariinsa toistaa tätä samaa viestiä ja tutkia juuri samoin kuin Rova Arapoglu sanoi, mikä on tilanne missäkin jäsenvaltiossa, minkälaisia tilastoja meillä on käytettävissä, minkälaisia tutkimuksia meillä on käytettävissämme ja meidän täytyy arvioida ne. Eurobarometri on hyvin tärkeä tässä arviointitehtävässämme. Ja Eurobarometri on tehnyt Euroopan vaaleista väestöpohjallisesti ja sosiologisesti paljonkin tutkimuksia ja myös tutkimuksen, jonka, jonka tekoon parlamentti on osallistunut ja eilen tuo tutkimus julkaistiin. Se käsitteli juuri parlamenttivaaleja. On äärimmäisen tärkeää tutkia tätä kysymystä jäsenvaltioiden, jäsenvaltioissa ihan ruohonjuuritasolta lähtien johtopäätökset, joita saamme tästä näistä vaaleista tehtyä, vaikuttavat myös tuleviin vaaleihin. Naisten täytyy osallistua konkreettisiin päätöksentekoon ja sellaisiin aiheisiin, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja perhe-elämän yhdistämiseen ja e, ja kaikenlaiseen, joka vaikuttaa heidän elämäänsä esimerkiksi avioliitossa, erotilanteissa, lastenhoidossa, erotilanteiden jälkeen. Ja omaisuuden jaossa. Naisten täytyy osallistua eh, naisia koskeviin päätöksiin, koska yhteiskunta valitettavasti tällä hetkellä on vielä hyvin mieskeskeinen, vaikka me tähtäämmekin tasa-arvoisuuteen. Me naiset olemme varmoja siitä, että yhteiskunta tulee paremmaksi meidän toimintamme kautta. Emme me puhu täällä ainoastaan itsemme puolesta. Meidän täytyy koittaa saada nämä mielipiteet myös kansalliselle tasolle toteutumaan ja myös seuraavissa europarlamenttivaaleissa selkeästi toteutumaan. Meidän täytyy sitoutua tähän työhön, meidän täytyy puhua näistä kysymyksistä omissa yhteiskunnissamme poliittisille puolueillemme, koska vain sitä kautta me saamme seuraavien vaalien jälkeen enemmän naisia myös Euroopan unionin tasolle ja naisille enemmän paikkoja ja enemmän näkyvyyttä poliittisessa keskustelussa. Kiitoksia teille kaikille siitä, että sain pitää tämän puheenvuoron. Kiitos teille kaikille, että teette työtä jäsenvaltiotasolla ja Euroopan Euroopan unionin tasolla naisten asioiden edistämiseksi. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne, Kiitoksia, varapuhemies. Seuraavaksi puheenvuoro Ranskan kansalliskokouksen jäsenelle, joka on naisten oikeuksien valtuuskunnan jäsen Rouva Kutel. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä. Sitten otit esille kaksi kysymystä tässä kysymyksessä. Millä tavalla motivoida poliittisia puolueita, millä tavalla motivoida naisia? Millä tavalla poliittisia puolueita? Uskon, että lainsäädännön avulla Ranskan perustuslaki ei mahdollista kiintiöiden käyttöönottoa. Mutta tämä on mielestäni hyvä asia, koska kiintiöt johtavat toisenlaiseen lopputulokseen vaan monimuotoisuus on sellainen taistelu, jossa naiset ovat todellisia toimijoita, mutta tasa-arvoisuus on taas taistelu, jota meidän tulee jatkaa. Millä tavalla voimme motivoida poliittisia puolueita? Minusta vaikuttaa, että meillä on kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen niistä on se, että otamme käyttöön sakkoja. Silloin kun riittävästi naisjärkkoja ei ole, niin par- puolueille asetetaan sakkoja ja lisäksi ne eivät saa myöskään lisää paikkoja. Se mahdollistaa sen, että paikkoja vapautuu ja mahdollistaa myös sen, että voidaan arvioida uudesta uusia ehdokkaita. Mutta toinen asia, jota ei ole riittävän paljon käsitelty tänä päivänä, on se, että millä voidaan kannustaa naisia osallistumaan politiikkaan, sillä he eivät välttämättä ole suoraan motivoituneita itse politiikasta. Minusta vaikuttaa, että tässä Euroopalla on suuri tehtävä, kun jaetaan tehtäviä ja mahdollistaan se, että naisilla on aika olla mukana poliittisessa elämässä. Kiitoksia. Euh, merci beaucoup, Madame euh, Coutel. Maintenant, je donne la parole à... Euh, Nyt annan puheenvuoron edustaja Estrellalle. Naisisuuden valiokunnan varapuheenjohtajalle, olkaa hyvä. Obrigada, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Estamos de novo niin, tosiaankin nyt vuosi, vuoden päästä keskustelemme näistä samoista asioista ja toistamme täällä samoja kommenttejamme. Se on tietysti ikävä asia. Se tarkoittaa sitä, että mitään edistystä ei ole oikeastaan tapahtunut tässä vuoden sisään. Ja se osoittaa myös sen, että mitään sellaisia keinoja ei ole käytetty, jotka olisivat todellakin tuottaneet tulosta näiden keinojen myötä ei ole saatu aikaan suurempaa tasa-arvoa naisten ja miesten välille. Nyt kun olen kuunnellut tässä Bulgarian parlamentin edustajaa, niin olisin sitä mieltä, että keskustelua pitää erityisesti viedä eteenpäin paljon tehokkaammin ja näitä stereotyyppejä täytyy koittaa nyt pystyä purkamaan ja toistamaan. Naisilla on samat oikeudet kuin miehilläkin toimia ammatillisesti. Naiset naisilla on samat oikeudet kuin miehilläkin osallistua poliittisen poliittiseen päätöksentekoon ja myös taloudelliseen päätöksentekoon ei ole ainoastaan kyse siitä, että naisia saadaan nyt tuonne äänestysluetteloihin mukaan vain sen takia, että se on hyvä asia ja sen takia, että he ovat kauniita. Tässä pitäisi pikemminkin toimia toisin. Meillä naisilla täytyy olla myös vakuuttavia mielipiteitä äänestäjäkunnalle suunnata. Minun mielestäni naisten osallistumisen edessä on vielä monia ongelmia. Elä, perheelämän ja työelämän yhdistäminen on äärimmäisen hankalaa edelleenkin ja palkka, palkkaa maksetaan eri perustein samasta työstä. Palkkakysymys on äärimmäisen huono uutinen ja äärimmäisen huono surkea tilanne, ettei mitään ole saatu aikaiseksi tässä minun maassani palkkakuilu on ainoastaan 8 prosenttia, eli se on puolet eurooppalaisesta keskiarvosta. Meidän täytyy pyrkiä poistamaan tuo palkkakuilu kaikkialta, koska naisilla, kuten miehilläkin, on oikeus samanlaiseen palkkaan ja siihen, että heidän heille maksetaan juuri siitä työstä, mitä he ovat tehneet. Eurobarometri antaa meille hyvin kiinnostavia tietoja osallistumisesta. Sanotaan naisten kiinnostuvan vähemmän vaaleista kuin miesten. Ja sitten saamme toisenlaista tietoa, jonka pohjalta sanotaan, että, että päätöksenteko prosessissa on vähemmän naisia ja toisissa valtioissa väitetään, että naiset osallistuvat enemmän ja heitä on päätöksentekoprosessissa enemmän. Täytyy tarkemmin selittää myös naisille, minkälainen valta parlamentilla on ja mitä täällä naiset voivat tehdä, jotta naiset saavat perusteita valita toisia naisia tänne europarlamenttiin. On valtioita, joissa, joista naisia on hyvin vähän edustettuina täällä, ja täytyy ymmärtää, että tämä tasa-arvolaki ja kiintiölainsäädäntö parantaa naisten osallistumista päätöksenteossa, mutta myös edistää äänestysvilkkautta ja näin naiset saadaan äänestysurnille useamminkin. Minun mielestäni tämä on juuri se tehtävä, jota meidän täytyy toteuttaa ja koittaa saada ensi kesäkuun vaaleihin mahdollisimman paljon naisia uurnille. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, rouva varapuheenjohtaja. Seuraavaksi seuraava portugalaisedustaja. Hän on Rova Ankuto. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajaa. Kiitän erityisesti naisasioiden valiokuntaa siitä, että järjestitte tämän konferenssin. Eritoten haluaisin myös kiittää kaikkia kansallisia kansallisten parlamenttien edustajia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja kiittäisin myös kaikkia naisia, jotka tänne saapuivat. Pari päivän päästähän hän vietämme kansainvälistä naisten päivää. Tahtoisin huomauttaa, että olen parlamentin, kansallisen parlamentin naisasioiden edustaja ja siellä puhumme myös perheen perhekysymyksistä ja tahdomme poistaa syrjinnän, jota naisten ja miesten välillä on havaittavissa edelleenkin. Ja tätä asiaa käsittelemme omassa valiokunnassani, omassa parlamentissani. Palkka-asioista puhumme, väkivaltakysymyksistä puhumme ja naisten vähäisestä edustu, edustuksellisuudesta. Minä kovasti olen samaa mieltä kuin äskeinen puhuja, mutta huomauttaisin, että Portugalissa me olemme ikään kuin uudessa tilanteessa, koska me olemme hyväksyneet juuri uuden tasa-arvolain. Meillä oli olemassa jo omia lakejamme varsinkin demaripuolueen sisällä ja tämän tekstin välitimme hyväksyttäväksi tuonne, valti, tuonne parlamenttiin ja tämä laki osoittaa, että 33,3 prosenttia naisista tulee olla naisedustajia näissä vaaleilla valituissa elimissä. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvolaki suojaa naisten oikeuksia. Kaikki tutkimukset osoittavat, että Portugalissa ollaan päästy aika pitkälle jo tasa-arvokysymyksissä ja vuonna 2009 suuri haasteemme on juuri se, että saamme naisia listoille myös korkeimpiin hallintotehtäviin. Yhdestä, yksi kolmesta paikoista pitäisi olla nainen ja katsotaan, minkälaisia tuloksia tästä sitten saamme. Tätä lakia noudatamme sekä kansallisella tasolla että paikallisella tasolla kunnallisvaaleissa ja sitten myös parlamenttivaaleissa mutta hallinnollisella puolella vielä vähemmän. Suuri ha- suurin haasteemme olisi, on juuri nimenomaan paikallistason edust- naisten edustaminen ja myös sitten parlamenttiin naisten saaminen edustamiseksi, edustajiksi, koska kansallisella tasolla me olemme jo aika hyvin edistyneet, mutta paikallistasolla naisia on äärimmäisen vähän, siellä he ovat aliedustettuina ja meillä on siinä juuri kova suuri haaste. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron Slovaki kollegallemme Plestinskalle. Hänkin on valiokunnan jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on paikalla Tsekki puheenjohtajavaltiona, kuten näin. Hyvät naiset ja herrat, on oikein hyvä, että tänään puhumme tästä tärkeästä aiheesta ja siitä, mikä on naisten osuus politiikassa. Olen tyytyväinen siihen, että minulla, minulla on suotu mahdollisuus toimia viisi vuotta täällä Euroopan parlamentissa ja olen saanut edustaa Slovakiaa. Naiset todella kuuluvat politiikkaan, sillä kuka voi laatia paremmin politiikkaa, joka liittyy esimerkiksi perheisiin kuin naiset. Valiokunta on lähettänyt paljon hyviä viestejä. Tätä täytyy toteuttaa myös käytännössä. Ja myös kansalliset parlamentit pitää saada tähän toimintaan mukaan. Naisia on eri tieteen aloilla. Naiset ovat edistäneet mikroluottojen antoa ja tehtävänämme on se, että onnistumme vakuuttamaan naisäänestäjät osallistumaan vaaleihin. Tietenkin myös naiset, eh, miehet pitää saada mukaan. Ja miehet pitää vakuuttaa siitä, että naiset kuuluvat politiikkaan ja he voivat tuoda mukanaan paljon uutta. Toivottavasti tämänpäiväinen keskustelu vie meitä eteenpäin ja että hyvällä vaalikampanjalla kampanjallamme voimme päästä tähän 50-50 tavoitteeseen ja että voimme täyttää uusia tehtäviä, jotka liittyvät naisiin. Olen tyytyväinen siihen, että poliittisesta ryhmästämme tähän konferenssiin osallistui kymmenen naista. Kaikki omalta osaltaan auttavat siinä, että Slovakiassa näitä kysymyksiä edistetään. Kiitoksia Rova Plestinska. Seuraavaksi puheenvuoro Kroatian parlamentin jäsenelle Rova Karmela Kaparinille. Hän on ta- naisten oikeuksien valiokunnan jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Naisten mukana olo päätöksenteossa kansallisesti ja Euroopan unionissa on tärkeää pelkästään naisille, vaan myös koko yhteiskunnalle. Vain todella demokraattinen yhteiskunta voi hyödyntää koko sen potentiaalia, joka tietysti kaikissa näkökulmissa sisältää myös sen väestön osan, johon naiset kuuluvat. Tasa-arvo Kroatian parlamentissa vuonna 2008 ja siitä esitetty lainsäädäntö mahdollistaa naisten osallistumisen ottamalla käyttöön kiintiöitä poliittisille puolueille. Nämä kiintiöt merkitsevät sitä, että naiset voivat yhä laajempi pohjaisesti osallistua poliittisten puolueiden johtamiseen. Tämä johtamisen tulaisi huomioida nyt se, että naiset ovat enemmän kuin puolet maan väestöstä ja että he ovat välttämätön osa demokratian kehitystä, sama kuin osa yhteiskunnasta taloudellista kehitystä. Aivan yhtä tärkeää on se, että hyvinhän tiedetään, että naiset joutuvat kantamaan laajemman taakan silloin, kun yhteisö on kriisissä. Naiset ovat keskimäärin köyhempiä, saavat vähemmän palkkaa, ja enemmän haavoittuvaisia sosiaalisena ryhmänä. Siitä syystä on oikeudenmukaista, että heillä on enemmän pääsy päätöksentekoelimiin kaikilla tasolla. Tällä päätöksellä on erittäin suuri vaikutus heidän elämäänsä. Toisaalta on aivan äärimmäisen tärkeää löytää tapa, jolla voidaan motivoida naisia olemaan mukana politiikassa yhä enemmän. Se saattaa olla hieman vaikeaa, koska perinteisesti Heitä on tuupittu syrjään tältä alalta. Paljon aikaa ja ponnistuksia kuluu siihen, että pyritään saamaan joukkotilotusvälineet näkemään tämä tilanne ja muuttamaan myöskin lainsäädäntökehystä. Kun nyt alue- ja paikallisvaalit lähestyvät, niin ensimmäinen koetuskivi poliittisille puolueille, Kroatian naisille, on se, että puoluejohtajat ottavat päteviä naisehdokkaita luetteloidon kärkipäähän. Äskettäisen tasa-arvokomitean kokouksen mukaan, joka käsitteli tätä asiaa, kaikki naiset tulisi ottaa huomioon ja poliittiset ja kansalaisjärjestöt olivat sitä mieltä, että naisten mukanaolo on vihdoin nyt tosiasia ja siitä on ehdottomasti hyötyä yhteiskunnalle ja sen vauraudelle kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Seuraavaksi Rova Kretu valiokunta kollegamme. Olkaa hyvä. Dragi, dragi kollegi și colegi. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että joskus Euroopan unionissa kansalaiset ovat kovasti tyytymättömiä politiikkaan ja politiik poliitikot näyttävät olevan kiinnostuneempia vallasta ja voimasta kuin varsinaisista kansalaisista ja ainakaan he eivät käytä tätä valtaansa kansalaisten mielestä oikein. Tämä tyytymättömyys ilmenee monella eri tavalla. Maissa, joissa naisia on politiikassa hyvin paljon, niin politiikka on usein huomattavasti vähemmän korruptoitunutta ja myös hallinto toimii tehokkaammin talousarvioiden arvioinnissa havaitsemme, että kun naisia on paljon tekemässä talousarviota, niin kulut, rahat ohjataan nimenomaan kansalle, terveyspalveluihin, koulutukseen ja tällaisiin erilaisiin palveluihin, kun sitten taas pikemminkin miehet ohjaavat tätä enemmän turvallisuuteen, puolueeseen, salaiseen palveluun ja kaikenlaisiin taloudellisiin hankkeisiin myös riskit ovat huomattavasti korkeammat on kyseessä naiset tai sitten miehet politiikassa. Ja varat, varoi, erityisesti rahojen käyttöön liittyvät riskit ovat huomattavasti korkeammat silloin, kun miehet ovat voimassa vallassa. Meidän täytyisi erityisesti muistaa sen takia viedä naisten asemaa eteenpäin ja pitää myös naisten pätevyydestä kiinni, koska tällä hetkellä Euroopan unionissa on se suuntaus, että naiset nimenomaan päättävät nopeammin ja tehokkaammin yliopisto-opintonsa kuin miehet. Ja tämän täytyisi myös näkyä pikapuoliin palkkakustannuksissa ja palkassa. Monissa unionin maissa vallan kahvassa olijat usein pääsevät ja saavat entistä enemmän varoja käyttöönsä ja rahoitusta tutkimuksilleen ja opiskeluilleen ja kaikille hankkeilleen. Ja naiset jäävät näin ollen välttämättä sivuun kaikesta kehityksestä. Ja minä tahtoisin nyt olla tässä toistamatta sitä, mitä me jo kuulimme työelämän ja perheelämän yhdistämisestä. Ainoastaan tahtoisin esittää yhden ratkaisun. Me tarvitsemme poliittista tahtoa. Me tarvitsemme poliittista tahtoa. Historia koostuu erinäisistä vallankumouksista, ja ovat ne sitten lainsäädännöllisiä tai yhteiskunnallisia. Ja meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä. Me emme saa vain toistaa tavanomaista aikaisempaa historiaa, vaan meidän täytyy nykyyhteiskunnassa pystyä osoittamaan, että naiset ovat yhtä arvokkaita kuin miehet. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne pani Kretu. Teraz... E, Kiitän Rova Kretua ja annan puheenvuoron Rova Margarita Petkovalle, joka edustaa Bulgaria. Olkaa hyvä. На всички голямо удоволствие за мен да направя едно малко уточнение, че... Kiitoksia. Minulla on suuri ilo saada olla täällä paikalla. Haluaisin vain tarkentaa hieman yhtä asiaa. Ne naiset, jotka työskentelevät Bulgarian politiikkaa, Kreikassa ovat arvostettuja. Eivät pelkästään kauneutensa vuoksi, vaan myös heidän roolinsa ja poliittisen toimiensa vuoksi. Bulgarille tämä on ylpeyden aihe. Ja haluan hyödyntää tätä kansainvälistä konferenssia onnittellakseni järjestäjiä ja muistuttaakseni siitä, että tänä päivänä juhlitaan naisten päivää. Niin me sosiaalidemokraattisten naisten järjestön edustajat teemme myös parhaamme taistellaksemme talouskriisiä vastaan. Vielä kerran hyvää naisten päivää. Kiitos. Mekin toivotamme teille kaikkea hyvää nyt annankin puheenvuoron kollega Paakkaanolle, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Presidente, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta vaikuttaa siltä, että kansainvälinen poliittinen agenda on muuttunut kriisin takia. Kriisi heikentää kansalaisten elinoloja ja tämä iskee ennen kaikkea naisiin sosiaaliset teemat, työkysymykset ovat painopistealueita ja edustavuusongelma on tässä nyt jäämässä taka-alalle ja se jää pienten kulttuurielitien käsittelyyn. Naiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella aivan liikaa. Italiassa on jouduttu ennätyksellisen paljon käyttämään erilaisia työmarkkinavälineitä ja jopa 30 prosenttia loppututkinnon suorittaneista on työttöminä. Ja köyhyys jopa keskiluokassa on noussut ja tämä kaikki jättää muita asioita taka-alalle. Ja tämä taas loitontaa naisia politiikasta. Nyt kun palveluksia leikataan ja naisten työmahdollisuuksia vähennetään, niin naisilla ei ole mahdollisuuksia enää taistella tämän suhteen. Kuten täällä on sanottu, politiikka on välttämätöntä, jotta yhteiskuntia voitaisiin muuttaa. Ja läsnäolo osallistuvuus liittyy hyvin pitkälti naisliikkeisiin eri maissa ja Euroopan parlamentin jäseninä olemme saaneet kuulla iranilaisen Nobel-rauhanpalkitun puheenvuoron. Hän sanoi, että iranilainen naisliike on niin voimakas, että se saa aikaan muutoksia, kun esimerkiksi ihmisiä joutuu vankilaan. Tämä edistää naisten asiaa huomattavasti. Naisliikkeet ja eurooppalainen naisliike tai verkosto ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta kuten professori totesi, edustuksellisuus liittyy myös vaalijärjestelmiin. Esimerkiksi puhtaassa suhteellisessa järjestelmässä, kuten Italiassa, jossa lasketaan preferenssejä, jossa tarvitaan jopa 520 000 ääntä, jotta voi päästä Euroopan parlamenttiin, niin vaikka tällaisella suhteellisella listalla on yli 50 prosenttia naista, naisia, niin heistä välttämättä yksikään ei tule valituksi. Joten vaalijärjestelmä on äärimmäisen tärkeä asia, jotta naisia saataisiin läpi. Tässä pitää varmasti katsoa kansallisia järjestelmiä Euroopan tasolla. Ja toinen asia lopuksi. Täällä on sanottu, että taloudelliset sanktiot eivät ole tarpeeksi jokin aika sitten Italian parlamentissa asetettiin sanktioita niille listoille, joita ei valittu tai joille ei asetettu naisia. Jotkin puolueet päättivät mieluummin maksaa tästä sakot, eivätkä asettaneet yhtäkään naista ehdolle. Eli näitä listoja todella pitää, pitää huomioon ottaa huomioon ja näitä asioita täytyy tarkkailla. E, e, pani... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi Makedonian parlamentin edustaja. Uh, I am pleasure to be with... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minulla on ilo, minulla on ilo että voin olla paikalla ja haluan sanoa jotain naisista meidän maassamme. Makedoniassa. Olen integraatio, demokraattisen integraatiopuolueen jäsen. Meillä on naisedustajia kahdeksan parlamentissa ja Makedoniassa on yhteensä 32 prosenttia naisia parlamentissa. Anteeksi, että englannin taitoni on niin kehno. Haluaisin puhua makedonia kollegani tässä tulkkaa. Vidiki nasata partia e, ako partia, ovaj e, albanska partia, imamme nekako, Albanci smo 27% v Makedoniji, 26% v 26% v Makedoniji. Neki smo 26% v Makedoniji in sme so 29 pratenci. Uh, među our, uh, my party as uh, uh, Minun puolueeni edustaa albanilaisia Makedoniassa, jota on 35 prosenttia maassa. Meillä on 29 jäsentä parlamentissa ja kahdeksan heistä on naisia. Se on noin 27 prosenttia jäsenistämme parlamentissa. In our party uh, we have uh, women, uh, women members. Meidän puolueessamme meillä oli naisjäseniä jo ennen kiintiöjärjestelmääkin. Uh, we are uh, happy that in our country, although we have a... Uh, olemme ilahtuneita siitä, että vaikka meillä on 30 prosentin kiintiö, niin olemme ylittäneet tämän luvun ja nyt meitä on melkein 32 prosenttia. Siis till now we used three, type, three models of gender quotas. Tähän mennessä on käytetty kolme eri kiintiömallia ensimmäisen kerran vuonna 2002 30 prosentin kiintiötä naisissa luotto, äänestysluetteloissa, mutta vain 18,3 prosenttia naisia valittiin parlamenttiin. Heitä oli 30 prosenttia luettelossa, mutta hyvin usein he eivät päässeet tuolta listan pohjilta eteenpäin. viimeisissä kunnallisvaaleissa neljä vuotta sitten meillä oli 30 prosenttia naisille ensimmäisellä listan puoliskolla ja sitten 30 prosenttia myös toisella puoliskolla. Silloin saatiin 22,7 prosenttia naisia kunnallisvaltuustoihin. Ja vuonna 2006 on otettu käyttöön kolmas malli parlamenttivaaleissa, jolloin joka kolmas kandidaatti on ollut nainen. Ja näin vihdoin saamme 30 prosenttia. Ja viime vaaleissa 2008 tuli 31,7 prosenttia naisia. Mikä osoittaa, että poliittinen puolue on uskonut, äh, luottanut naisiin ja laittanut jopa ehdokkaiksi enemmän naisia kuin oli tarpeen. Hän sanoo, että tasa-arvovaliokunnan jäsenenä hän taistelee sen puolesta, että yhä useampi nainen on mukana kunnallisvaaleissa. Ja yhdessä muiden jäsenten kanssa on tarkoitus taistella siis sen puolesta, että naisia on enemmän kunnallisvaaleissa, sillä nämä ovat juuri nyt käynnissä Makedoniassa. Toivomme siis, että näissä kunnallisvaaleissa onnistumme lisäämään naisten määrää 22,7 prosentista yli 30 prosenttiin näiden kiintiöjärjestelmien mukana. näin tietysti tapahtuu. Ja eräänä päivänä haluaisimme, että parlamentin puhemies olisi nainen. Meillä on ollut vain varapuheenjohtajana naisia kaksi kertaa. Lisäksi pyrimme valiokunnassamme puoltamaan sitä, että naisia on yhä enemmän huippupaikalla kaikilla eri yhteiskunnan osa-alueilla. Kiitoksia tästä. Kiitoksia Makedonian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustajalle. Nyt tahtoisin antaa sitten seuraavaksi puhu, puheenvuoron Rova Francisca Medinalle. Hän on Espanjan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme tulleet Espanjan edustajan huoneesta ja meillä on kovasti suuri ilo ja kunnia osallistua tähän kokoukseen. Ja tahtoisin valiokuntaa kiittää ja onnitella kovasti tämän mainion päivän järjestämisestä. Tahtoisin esittää muutaman kommentin aamupäivän keskusteluihimme. Erityisesti tietysti tahtoisin korostaa lakien ja erilaisten lainsäädännöllisten välineiden tärkeyttä, koska niillä voidaan estää ja rangaista epätasa-arvosta. Minun valtioni on erityisesti edistynyt viime aikoina tällaisten lakien edistämisessä, varsinkin, epä, eh, varsinkin tasa-arvo lainsäädännön edistämisessä ja myös väkivallan ehkäisemislainsäädännössä. Eh, mm, me olemme nyt juuri tällaisessa taloudellisessa maailmanlaajuisessa kriisissä ja myös Eurooppa myllertää kriisissään ja meidän täytyy miettiä nyt järjestelmää, joka pitää yllä sukupuolten välistä suurta eroa ja kuilua. Me tarvitsemme selkeän mallin, joka kantaa vastuuta molempien puolesta ja me emme nyt voi mennä taaksepäin, ottaa askelia taaksepäin niin siinä kaikessa, mitä olemme saavuttaneet, myöskään tässä taloudellisessa kriisissä. Ja meidän täytyy koittaa saada se, mitä olemme saaneet aikaiseksi, niin vahvi, vankalle pohjalle ja edetä siitä eteenpäin. Tämä on meidän haasteemme tulevien vuosien aikana, ja seuraavat haasteemme, seuraava suuri haasteemme on juuri Euroopan unionin vaalit. Kiitoksia. Kiitokset tästä puheenvuorosta Espanjan edustajalle Francisca Medinalle tästä puheenvuorosta. Ja nyt kohta puoliin meillä on vielä hivenen puheenvuoroja, mutta me kohta puoliin päätämme. Mutta meillä on vielä kolme puheenvuoroa ja antaisin puheenvuoron naisasioita lobaavan järjestön puheenjohtaja. Niin, hyvä päivä. Valitettavasti pääsihteerimme ei päässyt tänne paikan päälle, eli pahoitteluni niin esitän hänen puolestaan, puun hänen nimissään eurooppalaisten naisjärjestön puolesta. Meillä on noin 2000 liitännäisjärjestöä jäsentä siis ja 30 eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Kampanjamme demokratian puolesta tavoittelee sitä, että naisia ja miehiä on Euroopan parlamentissa edustettuna tasaveroisesti. Eli tämä siis kesäkuussa 2009, samoin myös Euroopan komissiossa. Kampanja kattaa koko Euroopan. Siinä on mukana myös Euroopan komission varapuheenjohtaja, Margot Wallström, Danilo Türk, Slovenian presidentti, Oran Pamuk, Nobelin palkinnon saaja, Herman van Rompuy, Belgian pääministeri ja Simon Veil, Euroopan parlamentin entinen puhemies. Kampanja on käynnistynyt vuonna 2008 syyskuussa. Ja sen tavoitteena on sisällä naisia tärkeisiin Euroopan unionin johtoelimiin. Meillä on toimintaa kaikkialla Euroopan unionissa Demokratian käyttöönotto Euroopassa merkitsee sitä, että kaikki eurooppalaiset ovat mukana, sekä miehet että naiset, kun tehdään päätöksiä, joilla on vaikutus heidän elämäänsä. Kampanjan ottaa huomioon se, että naisten aliedustuneisuus eurooppalaisissa johtoelimissä johtaa siihen, että meillä puuttuu myös legitimiteettiä eurooppalaisessa toiminnassa. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin tasa-arvon lisäämiseksi mutta luvut ovat erittäin synkkiä. 77 prosenttia on parlamentin jäseniä miehistä ja 68 prosenttia komission jäsenistä on miehiä. Kansallisissa poliittisissa puolueissa, hallituksissa ja päätöksentekoelmissä korkealla tasolla Euroopan unionissa näissä pyritään siihen, että niistä otetut perhepotretit olisivat tasapainoisempia vuonna 2009. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt European Disability Forumin edustaja Valerie Hasselberg. Yes, thank you very much. Uh, so I will present to you... Niin, kiitoksia. Mm, vammaisfoorumimme edistää vammaisten asemaa Euroopan unionissa. Haluaisin mainita, että olemme myös eurooppalaisen naisjärjestön jäseniä ja tuemme ehdottomasti 50-50-kampanjaa. 50 50 kampanjaa Vammaisten asema Euroopan unionissa. 50 miljoonaa vammaista on Euroopan unionin alueella, joista 55-60 prosenttia on naisia. Syrjintäkysymyksissä vammaiset naiset joutuvat kärsimään yhä enemmän syrjimisestä, enemmän kuin miehet ja enemmän kuin naiset, joilla ei ole vammoja. Lisäksi pitää huomioida, että vammaiset naiset eivät juurikaan ole mukana poliittisessa päätöksenteossa ja keskusteluissa. Euroopan parlamentin vaalikampanjaa edeltävänä aikana ja kun, kun naistenpäivä lähestymässä olemme julkaisseet tasa-arvomanifeston, joka sisältää kymmenen prioriteettia. Keskityn niistä yhteen tänään, joka koskee tämän päivän aihetta oikeuteen saada olla tasaveroisesti mukana vaalikampanjassa. Se merkitsee sitä, että on oikeus äänestää perusoikeutena ja oikeus äänestää vapaan valinnan pohjalta. Tämä johtaa siihen, että pitää olla myös oikeus saada tietoa. Se merkitsee taas sitä, että saadaan tietoa. Tieto on helposti saatavilla, kuten esimerkiksi tieto sähköisessä muodossa, eh, pistekirjoituksena tai viittoin, kuten tänään jo mainittiin. Televisio-ohjelmien tekstitys silloin, kun käydään vaalikampanjan keskusteluita. Tämä mahdollistaa sen, että on myös oikeus tulla valituksi, eli näin ollen rohkaisemme vammaisia naisia puoltamaan oikeuksiaan ja osallistumaan vaaleihin. Eli julistuksemme löytyy myös täältä huoneesta, tuolta takaa. Ottakaa itsellenne sitä oma kappale. Ja haluan kertoa teille, että meillä on internetsivusto. Ja kampanjan nimi on disability votes count, sillä olemme sitä mieltä, että kun on 50 miljoonaa vammaista ja yli puolet näistä naisia, niin he voivat saada aikaiseksi todellisen vaikutuksen. Tämä kannattaa siis muistaa. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorostanne ja vielä lopuksi annan puheenvuoron Bulgarias edustaja Papanchevakille joka edustaa samoin tätä eurooppalaista vammaisfoorumia. Olkaa hyvä. Okay, uh, thank you very much. Uh, my colleague... Kiitoksia. kollegani jo ilmaisikin huolenaiheemme. Ja minä työskentelen myöskin Euroopan vammaisfoorumissa ja haluaisinkin tukea voimakkaasti hänen puheenvuoroon ja vedota siihen, että yhä uusi nainen olisi mukana politiikassa. Ja varsinkin yhä useampi vammainen nainen olisi mukana politiikassa. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne, pani Kiitoksia, Rauha Pamancheva. Tässä keskustelussa on nyt kuultu 29 eri miestä tai naista, jotka osallistuvat tähän jo kohta lopussa olevan konferenssiin. Jos sallitte, haluaisin sanoa muutaman loppusanan. Usein olemme kuulleet, että naisten ongelmat toistuvat ja käsittelemme jatkuvasti samoja aiheita. Tietenkin peruskysymykset pysyvät aina samoina, mutta silti olen sitä mieltä, että lyhyin, äh, hitain askelin pääsemme eteenpäin ja siihen, että tilanne paranisi naisten osalta nykyyhteiskunnassa. Herra ministeri sekä komission jäsenet toivat esiin joitakin lukuja. Eniten minua sokerasi kolme lukua. Eli jos edistämme samaa palkkaa samasta työstä nykytahdilla, niin tavoitteeseen päästään ehkä vasta vuosikymmenten kuluttua. Jos otamme huomioon sen, että Rooman sopimusten yhteydessä. 52 vuotta sitten tämä sama palkka samasta työstä otettiin ensimmäistä kertaa huomioon, niin on ällistyttävää, että tässä asiassa päästäisiin niin hitaasti eteenpäin. En usko, että tämä on mitenkään Euroopan unionin tai sivistysyhteiskunnan arvojen mukaista tai hyväksi sen arvolle. Tässä tarvitaan hyvää lainsäädäntöä ja hyvää tahtoa, jotta naisille taataan hyvä pääsy politiikan piiriin. Tähän liittyvät aiheet, kuten köyhyys, väkivalta, naisten vähyys päätöksenteko paikoilla ja kaikki nämä aiheet ja asiat liittyvät naisen arvoon. Oikeudenmukaisuuden periaate olisi riittävä päästä näistä asioista eroon elämässämme. Haluan kiittää teitä kuristanne puheenvuorojenne aikana, siitä, että kunnioititte puheaikoja. Tämän ansiosta niin useat kansallisten parlamentin jäsenet saivat käyttää puheenvuoron. Lopuksi haluaisin en ainoastaan teille, jotka ovat täällä paikalla, tai EUn kaikille naisille, vaan kaikille maailman naisille. Haluaisin toivottaa päivän kunniaksi ja toivoa, että heidän arvoaan kunnioitetaan ja että heille annetaan mahdollisuus käyttää omia kykyjään, jos he haluavat näitä kykyjään yhteiskunnan hyväksi ja kaikkien hyväksi käyttää. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia virallisia vieraita, kaikkia kansallisten parlamenttien jäseniä, eurobarometri edustaja sekä naisten oikeuksien naisten asioiden valiokunnan sihteeristöä. ja muuta henkilökuntaa sekä tulkkeja, joiden avulla meidän oli mahdollista ymmärtää toisiamme tässä monikielisessä ympäristössä. Ja jos sallitte, niin lopuksi haluaisin kutsua teidät koktailtilaisuuteen tässä samassa rakennuksessa, kun lähdette kokous salista, niin teidän tulisi tulla atriumtilaan yhtä kerrosta alemmaksi. Toivotan, teille kaikille hyvää kotimatkaa ja toivon, että tämä päivä edes auttoi siinä, että Euroopan parlamentin vaalit ovat menestys sekä naisille että kaikille EUn yhteiskunnille. Kiitos. <laughs> Uh, Ešte, ak dovolíte jednu, eh, ak počuje... Ja vielä aivan lyhyt loppuhuomautus. Uskon, että yhteiskuntamme täytyy edelleen muistaa eräs asia. Tai tämän meidän yhteisömme siis Euroopan parlamentin valokuva ja ottaa meistä vielä yhteiskuvan. Pyydän teitä kaikkia tulemaan tänne